eurokansanedustajat ovat päättäneet nimittää uudet valiokunnat seuraavat erityisvaliokunnat tekoälystä ja syövän torjuntavaliokunta ja ulkomaalainen vaikuttaminen ja valeuutiset valiokunta ja verotuksen alavaliokunta sekä eläinkuljetuksiin liittyvä valiokunta. Valiokuntien kokoonpano löytyy parlamentin verkkosivuilta. Seuraavaksi, seuraavana tiedonantona kerron toimielinten välisen keskustelun aloittamisesta. Useat valiokunnat tähän ovat ryhtyneet. Useat valiokunnat ovat tehneet päätökset 8. heinäkuuta. Tästä asiasta ei ole äänestyspyyntöjä, joten neuvottelut alkavat. Ja Ennen kuin aloitamme keskustelut, kerron teille eilisen eli torstain äänestystuloksista. Ja tulokset englanniksi. Nyt puhumme COVID-19-kriisin soveltamisraportista hyväksytty Euroopan investointipankin vuosikertomus 2019 hyväksytty. Sama koskee 2018 vuosikertomusta hyväksytty petosten torjunta 2018 vuosikertomus hyväksytty. Kolmen ryhmän pyyntö Venezuelasta ja pakolaiskriisistä on myös hyväksytty. Ja sitten ympäristövaliokunnan vastustussääntöön 112 aktiivisista aineista muutos 1 hyväksytty, 2 hyväksytty, 3 hyväksytty ja resitaali T hylätty. Sitten ITRE-valiokunnan Euroopan laajuisen energiainfrastruktuurin asiasta. Muutosehdotus 1 hylätty, yksi, sen toinen osa, hylätty viisi, hylätty muutosehdotus kuusi, hylätty seitsemän, hylätty kahdeksan, hylätty yhdeksän, hylätty ja kappale kolme alkuperäisessä tekstissä on hyväksytty. Muutosehdotus 10 hylätty, kappale 4 ensimmäinen osa hyväksytty, kappale 4 toinen osa hyväksytty, muutosehdotus kaksi hylätty ja kolme hylätty ja myös muutosehdotus neljä hylätty. Unionin ja Uuden-Seelannin sopimus henkilötietojen vaihtamisesta terrorismin ja vakavan rikollisuuden torjumiseksi. Muutosehdotus 2 hylätty, 13 hyväksytty, resitaali F, ensimmäinen osa hyväksytty, toinen osa hyväksytty ja osa kolme hyväksytty. Muutoserotus yksi hyväksytty, resitaali H alkuperäisessä tekstissä raukea Envi-valiokunnan kemikaali, julkilausuma, äh, muutosehdotus 1 hylätty, 22 äh, ensimmäinen osa hyväksytty ja toinen osa hyväksytty, kappale 22 ensimmäinen osa hyväksytty ja sen toinen osa hyväksytty. Kappale 23, sen ensimmäinen osa hyväksytty ja toinen osa hyväksytty. Kappale 41 hyväksytty muutosehdotus 2 hyväksytty, muutosehdotus 3 hylätty, 4 hylätty, kappale 81 hyväksytty, 82 ensimmäinen osa hyväksytty ja sen toinen osa hylätty hylätty. Eli ensimmäinen osa hyväksyttiin, toinen hylättiin. Muutosehdotus 5 hylä, hylätty. Kappale 86, ensimmäinen osa hyväksytty, toinen osa hyväksytty muutosehdotus 6 hylätty, muutosehdotus 7 hylätty, 8 hylätty, kappale 116 hyväksytty. Ja nyt muutamaksi minuutiksi keskeytämme tämän ja 15 yli 9 alkaa keskustelu. Right Kedves képviselőtársaim, az ülést... Hyvät naiset ja herrat, jatkamme istuntoa. Siirrymme keskusteluihimme. Aluksi haluaisin kertoa teille, että käymme yhden poliittisten ryhmien puheenvuorokierroksen sinisiä kortteja eikä puheenvuoromenettely, puheenvuoromenettelyä ilman etukäteisvarauksia hyväksytä. Nyt puhumme Srebrenican kansanmurhan 25-vuotis muistojuhlassa. Honorable members. Hyvät parlamentin jäsenet, tänään muistamme yhtä synkimmistä päivistä modernissa eurooppalaisessa historiassa. Se on myös yksi traagisimmista Euroopassa tehdyistä rikoksista toisen maailmansodan jälkeen. Heinäkuussa 1995 yli 8300 miestä ja poikaa muslimia tapettiin systemaattisesti YK turva-alueella Srebrenicassa – Ajateltiin, että kaupunki olisi ollut turvallinen sodassa, joka tuhosi Bosnia ja Herzegovinaa. Ruumiit heitettiin joukkohautoihin. He, heidän kätensä olivat sidottu. Ajattelemme jälleen kellan heitä ja selvinneitä ja ystäviä ja perheitä. Muistamme ja kunnioitamme uhreja. Myötätuntomme on kaikkien kärsineiden puolella. Eurooppa ei ole unohtanut sitä, mitä Srebrenicassa tapahtui. Ja omaa vastuutamme siitä, että emme pystyneet estämään kansanmurhaa. Srebrenicassa Eurooppa epäonnistui ja meidän täytyy kohdata häpeämme. Todellakin Srebrenitsan kansanmurha on edelleen avoin haava Euroopan sydämessä. Se vaivaa meitä edelleenkin. Se muistuttaa meitä edelleen yhteisestä vastuustamme estää kansanmurhat niin, ettei niitä tapahtuu enää koskaan. Sen vuoksi velvollisuutemme on muistaa Srebrenica aina. On myös velvollisuutemme varmistaa, että vastuulliset joutuvat vastuuseen. Oikeuden täytyy tapahtua. Ja kaikki joukkomurhasta vastuulliset täytyy kohdata toimensa seuraukset. 25 vuoden jälkeen on yhä ajankohtaisempaa päättää rankaisemattomuus. Srebrenitsan murha tunnustettiin kansanmurhaksi kahdessa eri kansainvälisessä tuomioistuimessa. Jugoslavia tuomioistuin 2004 ja kansainvälinen rikostuomioistuin 2006. Tosiasiat siitä, mitä Srebrenitsassa tapahtui, täytyy tunnustaa. Kaikki yritykset kieltää ja arvioida uudelleen tapahtumia Eh, niitä ei voida hyväksyä. Poliittisilla johtajilla on tässä mielessä suuri vastuu. Täytyy valita totuus, oikeus ja yhteistyö pelon ja vihan sijaan, jotta voidaan päästä yli tästä perinnöstä ja rakentaa valoisempi tulevaisuus seuraaville sukupolville. Alueen johtajien täytyy ottaa asia omakseen ja johtaa esimerkillään. EUssa ei ole tilaa vihanlietsonnalle tai äh, sotarikollisten glorifioinnille millään puolella. Täytyy olla sitoumus saada erityisesti nuoret ihmiset yhteisen vision piiriin tulevaisuudesta, jossa kunnioitamme toisiamme. Kansalaisyhteiskunnan osuus tällaiseen tulevaisuuteen on olennainen. Sillä on merkittävä osa demokraattisen kulttuurin ruokkimisessa Länsi-Balkanilla ja kaikkialla Euroopassa, erityisesti nuoren sukupolven hyväksi. Meidän kaikkien täytyy oppia Srebrenicasta Euroopassa ne säännöt, joita niin väkivaltaisesti rikottiin 25 vuotta sitten, ihmisarvon ja elämän kunnioittaminen, rauha, demokratia, tasa-arvo ovat nyt ytimessä Bosnia-Herzegovinan osalta. Komissio edelleen tukee näitä arvoja suhteessaan kaikkiin Länsi-Balkanin maihin. Kansainvälisten rikostumistumien tuomioiden toteuttaminen edesauttaa sopua, jotta päästään yli sodan perinnöstä – se on avainasemassa kaikkien aluemaiden osalta, jotta ne voivat edetä kohti EU-liittymistä. On olennaista tukea aktiivisesti sopua kaikilla tasoilla. Siihen sisältyy myös se, että oikeussuojakeinot saadaan rikosten uhreille myöskin siirtymään joutuneiden tukeminen ja sen salliminen, että kadonneet, kadonneita voi surra. Täytyy saada aikaan yhteiskunnan, jossa moniarvoisuus ja ihmisarvo ovat etusijalla. Liittymisprosessin aikana EU tukee Länsi-Balkania sopuun ja alueelliseen yhteistyöhön, jotta voidaan rakentaa kukoistava ja rauha, rauhanomainen tulevaisuus kaikille ihmisille alueella. Menneisyyden tunnustaminen auttaa meitä siirtymään eteenpäin. Todellakin ilman sopua ei saada pitkän aikavälin rauhaa, vakautta ja vaurautta länsi -Balkanille. Sen vuoksi vetoan alueeseen, jotta tähän suuntaan mennään, jotta voidaan parantaa menneisyyden haavat ja saada aikaan yhteinen Eurooppa. Kiitos paljon. Kiitokset komission jäsenelle. Ja seuraavaksi kansanpuolueen puolesta Paulo Rangel, olkaa hyvä. Never again. Ei koskaan enää. Ei koskaan enää. Ei koskaan enää. Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen. Minä haluaisin omistaa tämän huudon, tämän epätoivoisen viestin kaikille Bosnian kansalaisille. Poik- ei mitään poikkeuksia etnisen alkuperän tai uskonnon suhteen. Näin monet Euroopan, eurooppalaiset kansalaiset ovat kokeneet kansanmurhan äh, helvetin. Srebrenitsan äh, uhraus, uhri ei ole ainoastaan, ainoastaan Bosnia-Herzegovinan tragedia. Se on ihmisyyden kieltämistä. Jos missään ikinä on ö, äh, kansanmurhaa, viattomien ihmisten tappamista. Silloin kiistetään ihmisarvo ja siellä tapahtuu Srebrenica. Ja erityisesti tämä Srebrenitsan tapahtuma e, kielsi kaiken kunnian ja oikeudenmukaisuuden. Totuus ei kuulu yhteen kieltämisen kanssa eikä myöskään rankaisemattomuuden kanssa. Euroopan kansalaisten puolesta, joita me edustamme, haluaisin osoittaa mitä syvimmän surumme ja häpeämme kaikkia Srebrenitsan kansan murhan uhreja kohtaan e, e, henkiin jääneiden perheille. Haluan sanoa tämän koko ihmiskunnalle. Haluan sanoa, että se, että kansainvälinen yhteisö ja Euroopan unioni eivät ole kantaneet vastuuta kauhutekojen tekijöitä kohtaan. Ja henkin jääneet ovat tämän ihmiskunnan synkimmän historian silminnäkijöitä. Jos ei tule oikeutta, ei voi olla myöskään sovittamista eikä ennen kaikkea toivoa rauhanomaisesta hyvästä tulevaisuudesta kaikille Bosnian kansalaisille. Köszönöm szépen, képviselő Kiitos. Ja seuraavaksi sosiaalidemokraatit Pikula, olkaa hyvä. s dubokom tugom i osobitim pietetom prema žrtvama danas govor... Kiitoksia kovasti, komissaari. Kiitos me puhumme Euroopan mantereella tapahtuneesta järkyttävimmistä, järkyttävimmästä tapahtumasta toisen maailmansodan jälkeen, Srebrenican kansanmurhasta. Muistot tästä ovat edelleen läsnä. Viisi vuotta sitten me hyväksyimme erityispäätöslauselman kansanmurhasta, mutta tämä ei juuri lohduta niitä, jotka menettivät rakkaitaan uhrien perheille on tärkeää tunnistaa uhrit ja myös saattaa vastuuseen syylliset. Haagin tuomioistuimessa on 47 ihmistä tuomittu yli 700 vuoden vankeustuomioon kyse on kansanmurhasta ja sitä pitää sellaiseksi nimittää. Meillä on tästä Jugoslavian, entisen Jugoslavian kansainvälisen tuomioistuimen päätökset. Meidän täytyy suojata uhreja ja heidän perheitään ja näin me voimme sitten vahvistua ja parantua. Nobel-palkinnot, palkinnot ja myös erinäiset valeuutiset niitä ei voi hyväksyä. Me emme voi hyväksyä rikosten jatkamista. Meidän täytyy muistaa, että tällainen suur Serbian tavoittelu oli myrkyllistä. Meidän täytyy parantaa tulevaisuutta tuleville sukupolville. Bosnia-Herzegovina on monietninen. Sodan aikana luodut poliittiset järjestelmät usein kuitenkin hidastavat tuon alueen kehitystä siellä on erilaisia uskontoja, erilaisia kansalaisuuksia ja niiden varaan tulevaisuus nojaa. Unionin myös uni, tulevaisuus unionissa on uhreille ja nuorille Srebrenican kansalaisille merkittävää. Kiitokset. Kiitokset. Ja seuraavaksi kuulemme Rinju-ryhmän puolesta Flegoa. Olkaa hyvä. Poštovani povjereniče, 25 godina prošlo je od najstrašnijeg... Hyvä komission jäsen. 25 vuotta sitten tehtiin pahin rikos Euroopassa toisen maailmansodan jälkeen, Srebrenicaan kansanmurha. Kenelläkään ei ole oikeutta kieltää sitä, mitä Srebrenicassa tapahtui. Sen vuoksi olin kovin pahoillani, että ei ollut poliittista tahtoa ja kunnioitusta siihen, että olisi toinen päätöslauselma ollut. Nyt 25 vuoden jälkeen kansanmurhasta. Pahoittelen tätä kovasti. Tämä täytyy tehdä perheiden ja uhrien puolesta. Täytyy tehdä kaikkemme niin, että nämä kauhut eivät koskaan toistu. Kaikkien meidän täytyy vaatia oikeuden toteutumista ja täytyy tuomita jakava politiikka. Ihmishenkien kohdalla ei voida tehdä kompromisseja. Jotta voisimme muistaa Tapahtumaan Pidän tätä merkkiä tänään, jotta voisin varoittaa tällä rintamerkillä synkimmästä ajasta Euroopan historiassa. Tämä Srebrenitsan kukka on symboli toivolle ja paremmalle tulevaisuudelle maailmassa, jossa kukaan ei menettäisi henkeään etnisyytensä tai uskontonsa vuoksi. Sen vuoksi vielä kerran tuomitsen syvästi 25 vuotta sitten tapahtuneen kansanmurhan Srebrenicassa ja käytän kaikkia muuta tekemään samoin. Kiitos. Ja seuraavaksi Dominik Bilde, olkaa hyvä. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puhemies. Srebrenica on traagisin episodi koko sodan aikana. Tämä äh, hinta, joka maksettiin, oli rankka eikä kukaan oikeastaan ole kantanut vastuuta. Poliittisesti on merkille pantavaa, että Serbiakaan ei ole esittänyt till siitä maksettu hinta on ollut erittäin rankka vuodesta 2004 saakka mm, pahoitellut sitä, eh, mitä hänen kansansa on joutunut kärsimään – rasismia ja ja äh, me, me olemme nyt alkaneet puhua kansanmurhasta. Äh, Sebrenitsan muistoon, sitä muistaessamme meidän täytyy muistaa äh, kaikkia niitä isiä, äitejä, tyttäriä ja poikia, jotka ovat menettäneet henkensä, jotka murhattiin kansallisen jakautumisen tähden. Kiitokset Hyvä Bild. Ja seuraavaksi vihreiden puolesta Romeo Franz. Hyvä rouva puhemies, hyvät kollegat. 25 vuotta sitten Bosnian Serbian joukot valtasivat Srebrenitsan ja murhasivat yli 8000 bosniakkia, miehiä ja poikia. Tämä kansanmurha Euroopan sydämessä tapahtui maailman silmien edessä. Ja meidän täytyy esittää kysymys aina, että miten se voi, saattaa olla mahdollista. Tämä epäonnistuminen on Euroopan unionin suurin poliittinen epäonnistuminen toisen maailmansodan jälkeen. Sen vuoksi suremme ja uhria ja häpeämme toimiamme tässä. Tietysti tapahtumat eivät saa toistua, täytyy olla valppaana – 25 vuotta sitten äh, Daytonan rahansopimuksen jälkeen edelleen viha on tärkeällä siellä Länsi-Balkanin äh, epävakaassa poliittisessa tilanteessa ja muualla Euroopassa. Rikoksen taustalla oli puhdas rasismi. Tässä ei ole kyse serbis- tai bosnialaisesta keksinnöstä. Sotarikoksia ei voida kieltää, ne ovat jättäneet jälkeensä syvän trauman. Joten joten sen vuoksi sotarikollisten glorifioinnin estäminen on tärkeällä sijalla historiakuva sen osalta. Koulutus on tärkeää, jotta voidaan kertoa tuleville sukupolville sotarikoksesta. Erityisesti monien nuorten keskuudessa EUlla on edelleen vetovoimaa heidän keskuudessaan sen vuoksi. EU täytyy tukea liittymispyrkimyksissä Bosnia-Herzegovinaa ja vahvistaa demokraattisia voimia. Köszönöm szépen! Kiitos. Seuraavaksi EKR-puolueen puolesta Eppin, olkaa hyvä. Puhemies, me olemme nyt täällä muistamassa sitä tragediaa, joka tapahtui 25 vuotta sitten. Se on edelleenkin avoin haava. Se on muisto toisen maailmansodan jälkeen tapahtuneesta kaikkein kauheimmasta draamasta. Oli mahdotonta käyttää esimerkiksi YK lippua ja niitä lupauksia, joita oli annettu, niitä ei pidetty. Srebrenica oli koko kansainvälisen yhteisön virhe. Noina aikoina olin lehtimies Monet ajattelivat, että meidän pitäisi toimia. Entisessä Jugoslaviassa hallituksemme halusi niin tehdä ja myös lehdistö uskoi siihen, että toimittiin hyvässä uskossa, mutta hyvä usko johti eh, sellaiseen, mitä ei voitu eh, toteuttaa. Eh, Alankomaiden lippu, lippu oli ikään kuin panttivankina ja me voimme todellakin oppia monia läksyjä näistä rauhanturvatehtävistä. Varmaan laihalohtu se, että nyt täytyy toimia. Kiitokset. Seuraavaksi komission jäsen Varheli. To- kuulemme saman suoritamme samanaikaisesti äänestyksiä. Ilmoita tästä 9.45 aina kello 11 asti samalla äänestysmenetelmällä, nimenhuutoäänestyksellä. Ja voitte tarkistaa sitten oman äänestystuloksenne asiakirjasta, joka julkaistaan parlamentin verkkosivuilla. Ja kirjallisesti voitte esittää äänestysselitykset paitsi, niin, joissa saa olla 400 sanaa. Näin ensimmäinen äänestys rupeama alkaa. 11 asti voitte äänestää ja tulokset ilmoitetaan puoli kahden aikaan iltapäivällä. Ja nyt annan puheenvuoron komission jäsen Varelille. Olkaa hyvä. Köszönöm a szót, elnök asszony. Honorable members. Kiitos hyvät parlamentin jäsenet. Kiitos siitä, että meillä oli aikaa muistaa Srebrenitsan kansanmurhaa yhdessä. Nyt on aika kunnioittaa uhreja ja osoittaa myötätuntomme selviytyneille, tukea heidän perheitään ja niitä, joihin tämä on vaikuttanut. Srebrenitsan kansanmurharikos rikoksen täytyy muistuttaa meitä koko ajan siitä, että näiden tapahtumien ei saa toistua. Sen pitäisi muistuttaa meitä myös siitä, että kansanmurhia ei ole tapahtunut pelkästään Srebrenitsassa, eikä kansanmurhilla ole eroa. Kansanmurha on kansanmurha. Toipuminen alkaa siitä, että muistetaan ja että koko ajan muist- kunnioitetaan uhreja. Kiitos. Kiitokset komissio. Näin keskustelu aiheesta päättyy. Seuraavaksi esityslistallamme on aihe Euroopan kulttuurinen elpyminen. Kyse on komission tiedonannosta. Tahtoisin muistuttaa jäseniä siitä, että myöskään tässä ei ole puhujamenettelyä ilman etukäteisvarausta ja sinisiä kortteja emme myöskään hyväksy. Pidämme parin minuutin teknisen tauon. Komission pöytä puhdistetaan sillä välin ja sen jälkeen komissio saa puheenvuoron. Igen, ö, akkor megadnám a szót a bizottság képviselőjének. Nyt olkaa hyvä komission jäsen Skinas. Thank you, Madam President, honorable members. Kiitos puhemies. Arvon jäsenet, ennen kuin aloitan, haluaisin kiittää teitä siitä, että otitte esityslistalle tämän tärkeän aiheen. Kulttuuri on osa Euroopan DNAta. Meidän rikas ja eloisa kulttuuri kulttuurimme on yksi suurimmista lahjoista, joita Euroopalla on maan, ja se täytyy säilyttää kaikin, kaikin tavoin ja hinnoin. Me tiedämme, kuinka paljon tämä sektori on kärsinyt. Kulttuurisektori ja luova ala ovat joutuneet pandemian kohteeksi ennen näkemättömällä tavalla. 95 prosenttia alasta koostuu pienistä yrityksistä, itsenäisistä taiteilijoista, freelancereista, jotka ovat hyvin haavoittuvaisia ja usein tekevät työtä hyvin prekääreissä oloissa komissio on keskustellut säännöllisesti jäsenvaltioiden, Euroopan parlamentin ja itse tämän kulttuurialan kanssa viime kuukausina, jotta löydettäisiin ratkaisuja. Haluaisin ensinnäkin kertoa niin sanotuista hätäratkaisuista, niistä ensitoimista, joihin olemme ryhtyneet. Ensimmäinen toimi oli se, että mobilisoimme kohesiopolitiikan rahoja, jotta voisimme vastata koro, niihin tarpeisiin, jotka liittyvät korona-investointialoitteeseen. Tällä tavalla jäsenvaltiot ovat saaneet likvidia rahaa, jotta voivat kohdentaa varoja niitä kaikkein eniten tarvitseville, muun muassa juuri kulttuurialalle. Toiseksi, toinen tärkeä hätäaloite oli uusi väline, joka liittyy siihen, että lievennettiin tilapäisiä työllisyyteen liittyviä ongelmia, tämä niin sanottu SURE-ohjelma. Sen tarkoitus on suojella niitä työntekijöitä, joihin pandemia on vaikuttanut. Ja jälleen kerran jäsenvaltioiden tehtävä on käyttää parhaalla mahdollisella tavalla tätä välinettä, tätä rahaa ja myös huojentaa luovan alan työntekijöiden osaa. Ja kolmanneksi Meillä on tilapäinen valtionaputoimi eh, puitteisto, jotta voidaan tukea taloutta pandemian ikeessä. Ja kulttuuri otettiin erityisesti mukaan eh, yhdeksi sektoriksi, johon kriisi on aivan erityisesti eh, osunut samoin kuin muun muassa vähittäismyynti, turismiala ja niin edespäin. Monet jäsenvaltiot, jos eivät kaikki, ovat jo käyttäneet tätä välinettä myös luovan alan tukemiseksi kulttuurihallan tukemiseksi, mutta näiden hätätoimien lisäksi me olemme ryhtyneet myös erityisiin toimiin. Jotkut kulttuuritoimijat ovat kehittäneet myös omia lupaavia aloitteita kriisin ylipääsemiseksi ja me jatkuvasti käymme dialogia sektorin, jäsenvaltioiden, parlamentin ja muiden kanssa. Ja tällä vuoropuhelulla haluamme luoda erityisiä aloitteita. Yksi hyvä esimerkki oli kulttuurialoite, joka keskittyy solidaarisuuteen. Toinen oli niin sanottu Creatives Unite-aloite, joka perustettiin pilottihankkeeksi. Sen tarkoitus on antaa pääsy eri verkostoille varoihin ja viime viikolla komission, neuvoston ja parlamentin edustajat kävivät juuri keskustelua tämän Creatives Unite-alustan kanssa. Tässä Create Europe, siis Europissakin me olemme osoittaneet suurta joustavuutta. Me pidensimme tiettyjä takarajoja, hakemusten takarajoja, jotta näissä vaikeissa oloissa voisimme ottaa vastaan mahdollisimman monia hakemuksia. Ja me olemme suunnitelleet aivan erityistoimia esimerkiksi elokuva-alalle. Me muun muassa annamme etuseteleitä, vouchereita elokuva-alalle. Ja me olemme myös ottaneet huomioon sen, että näyttelijät ja muut työskentelevät rajat ylittävällä tavalla. Ja tämä Create Europe-ohjelma aikoo myös antaa tukea musiikkialalle, joka on aivan kohtuuttoman kolauksen joutunut kärsimään. 2,5 miljoonaa euroa annetaan tälle sektorille. Me pohdimme myös sitä, kuinka voimme vahvistaa kulttuurialaa ja luovaa, luovia aloja? Miten voimme äh, olla vielä joustavampia, jotta voimme antaa apua yksittäisille taiteilijoille? Ja jos nyt puhutaan tästä äh, Next Generation EU-hankkeesta, äh, niin ensi viikollahan hallitusten ja valtioiden päämiehet – järjestävät erittäin tärkeän kokouksen, joka toivottavasti johtaa siihen, että saadaan yhteisymmärrys tähän elvytyspakettiin, jota komissio on äh, ehdottanut. Niin, ja tästä hän annetaan tukea myös kulttuurisektorille, äh, ei ainoastaan Create Europe-ohjelman kautta, vaan myös äh, uuden kohesiopolitiikan kautta, Invest EU-ohjelman kautta ja muidenkin. Tässä oli vain muutama esimerkki joten ei voida ajatella, että Creative Europe olisi ainoa reitti eteenpäin tämä, tästä kriisistä, vaan meillä on useita erilaisia aloitteita. Mutta tämän elvytyssuunnitelman ja paketin lisäksi, ja kohta lopetan tämän esitykseni, ei pidä unohtaa sitä, että meillä on myös mahdollisuuksia, muitakin mahdollisuuksia, esimerkiksi Horizon Europe – Siellähän meillä on tämä äh, klusteri 2 kulttuuri äh, ja luova, luovia aloja koskeva ohjelma. Ja pitää myös muistaa se, että meillä on niin sanottu Knowledge and Innovation Community KIK, joka omistetaan nyt ensimmäistä kertaa kulttuurialalle ja luoville aloille. Joten kaikki nämä välineet otetaan käyttöön, jotta voimme saada vahvan uuden alun näille sektoreille tämän vaikean pandemian jälkeen. Eikä pidä unohtaa turismia matkailualaa. Muutama viikko sitten, itse asiassa viime kuussa, me esitimme kattavan matkailu- ja matkustuspaketin ja kulttuuri- ja turismihan ovat erittäin tärkeä niillä on erittäin tärkeä, tärkeä rooli Euroopassa ja on erittäin tärkeää, että kun kulttuuriturismi on nimenomaan vastaan 40 prosenttia koko matkailualasta, niin siitä se täytyy tukea. Hyvät jäsenet, näinä vaikeina aikoina kulttuuri ei ole mitään luksusta. Siitä on tulossa välttämättömyys. Kulttuuri on osa meidän perintöämme. Kulttuuri on meidän eurooppalaista elämänmuotoamme. Sen säilyttäminen, puolustaminen ja edistäminen on asia, jonka ympärille meidän kaikkien täytyy yhdistyä ja tehdä yhteistyötä, jotta saamme tälle alalle mahdollisimman kirkkaan tulevaisuuden. Minä luotan siihen, että tekin tuette meitä, jotta voimme jatkossakin tukea ja auttaa luovien alojen taiteilijoiden tukemista. Kiitos. Kiitokset seuraavaksi. Käymme asiasta keskustelua ensimmäiseksi Shoidorovaan kansanpuolueesta. Olkaa hyvä. Vážený pane místopředsedo. Kiitokset puhemies. Hyvä varapuhemies, hyvät kollegat, taistelkaamme kulttuurin puolesta yhdessä. Siinä on paljonkin järkeä. Kiitokset Skinasille näistä monista tukimahdollisuuksista, joita jo on olemassa. Puhun erityisesti tuosta Creative Europe-aloitteesta ja kulttuurin merkityksestä. 3-4 prosenttia bruttokansantuotteesta Euroopassa tulee kulttuurista. Sehän myös merkitsee paljon matkailulle. Hyvä Skinas, mainitsitte tämän johtopäätöksissänne kulttuuriset äh, monumentit, muistomerkit, festivaalit, äh, tapahtumat, kaikki tällaiset houkuttelevat matkustajia. Jos kulttuuritapahtumia ei ole, myöskään matkailijoita ei niin paljon ole ja monissa Euroopan valtioissa tuo matkailu kuitenkin tuo paljon tuloja. Näin me haluamme tuon luovan Euroopan ohjelman etenevän ja elpymisohjelman käytön myös kulttuuritoimille. Tuo elpymisrahasto on valtava ja jäsenvaltioiden tulee käyttää sen tarjoamia mahdollisuuksia aktiivisesti kulttuuritapahtumien ja kulttuurikohteiden hyväksi. Kyse on myös riippumattomasta lehdistöstä, tiedonvälityksestä ja elokuvateollisuudesta. Nä, myös tuo tuo COVID-pandemiahan vaikutti kovasti kulttuurisektorin näihin aloihin eri toteen. Creative Europea tulee vahvistaa hyvässä Kiinassa tahtoisin, että tukisitte tätä vahvasti komissiossa. Rahoit, tuo elpymisrahastoon täytyy tukea kulttuuria ja kulttuuriin täytyy ohjata investointeja. Vuosi 2018 oli hyvin menestyksekäs eurooppalaisen kulttuuriperinnön vuosi ja se tulisi saattaa uudelleen toteen. Hagia Sofian temppeli tuolla Istanbulissa on sekä kristityille että muslimeille merkittävä. to, toimikamme yhdessä siitä, sen eteen, että se pysyy muistomerkkinä näiden kahden uskonnon yhteiselosta. Kiitokset. Kiitos tästä. Muistuttaisin teitä että on syytä pysyä puhu puheajoissa, koska muuten muilta syötte aikaa. Seuraavaksi Kammere Vert, olkaa hyvä. Niin, kiitos kovasti rouva puhemies. Oli todellakin hieno näky, kun 22. kesäkuuta mon, yöllä monissa saksalaisissa kaupungeissa valaistiin punaisella yli 8000 kulttuuriin liittyvää rakennusta. Syy oli kuitenkin vähemmän hieno. Night of Lightin järjestämiseen. Ihan lyhyessä ajassa koronakriisiin liittyvät toimet ovat saaneet kriisin koko kulttuurialan. Sen vuoksi olisi ollut ehkä tarpeen, että Berlemon rakennus olisi valaistu punaisella, koska komissio ei näytä ymmärtäneen vieläkään täysin tilanteen vakavuutta. Ja juuri mitä nyt komission jäsen esittelin, niin ovat vain pisara meressä ei elpymissuunnitelmassa eikä monivuotisessa rahoituskehyksissäkään ole kulttuuri ja luova ala todellakaan merkittävällä sijalla. Kauniden säilöjen lisäksi ei tule paljoakaan kulttuuritukiohjelmaa. Alkuperäisessä esityksessä jopa pienennettiin. Sen vuoksi vaadin hyvin selvästi vähintään kaksi prosenttia elpymissuunnitelmasta pelastustoimena kulttuurialalle ja liittyen Luova Eurooppa-ohjelmaan parlamenttina e- emme voi, tai meidän täytyy vaatia sitä, että määrärahat kaksinkertaistetaan. Ei pelkästään korjata vahinkoja, vaan yritetään luoda jotain uutta. Kiitos. Kiitokset. Seuraavaksi Färeng, olkaa hyvä Renju ryhmän puolesta. Monsieur le commissaire, pendant le confinement... Hyvä puhemies. Kiitoksia kovasti. Eristäytymisen aikana taiteilijat olivat meitä varten ja aivan ilmaiseksi. He olivat meitä varten, mutta olemmeko me olleet heitä varten? Kulttuuri on erittäin vaikeassa tilanteessa, kun ajatellaan elokuvia, erilaisia monumentteja, konserttisaleja. E, ne suljettiin ensimmäisenä ja ne avataan viimeiseksi. Tämä aiheuttaa erittäin paljon epävarmuutta, sellaista epävarmuutta, jota emme ole voineet vielä lieventää. Vain 4 prosenttia on annettu muun muassa tämän Creative Europe-ohjelman kautta, kun ajatellaan kun, ajatellaan tilannetta, niin tämä on erittäin hu, huono merkki tälle alalle. Nyt on tärkeää, että kaikki kaikki eurooppalaiset hätämekanismit mobilisoidaan, esimerkiksi Next Generation EU, jotta voidaan tukea tätä sektoria, joka on hyvin monimuotoinen, koostuu pienistä yrityksistä, itsenäisistä ammatinharjoittajista, freelancereista. Ja tämän hätärahoituksen jälkeen täytyy myös muistaa jatkossakin, että kulttuuri on korvaamaton asia. Se osoittaa meidän monimuotoisuuttamme. Kun ajatellaan, meidän pitää pitää huolta kulttuuriperinnöstä, meidän täytyy avata mahdollisuudet myös luoville aloille, digitaalimaailmaan, arvon, ja niin edespäin. Arvon komissaari, jos haluamme eh, vahvistaa Eurooppaa, niin meidän täytyy ottaa eh, kurssi kohti uutta suuntaa, jossa myös kulttuuri otetaan mukaan eh, Euroopan tulevaisuutta koskevassa konferenssissa. Meidän täytyy antaa tulevaisuuskulttuurille. Kiitos. Seuraavaksi Dare, olkaa hyvä ID-ryhmästä. Grazie, presidente. Kiitoksia. ID-ryhmä meitä on usein <clears throat> syytetty siitä, että me haluamme tukea, eh, että me emme halua tukea Euroopan unionia. Ei, emme me eh, halua olla tukematta. Me haluamme paremman Euroopan eh, unionin kun muistamme, mitä äh, Euroopan parlamentin puhemies on sanonut kulttuurista, hän on äh, alviivannut sitä, kuinka tärkeää kulttuuri on Euroopalle. Ja meidän täytyy äh, muistaa, että ähm, Eurooppa ei ole mikään kansojen Eurooppa, vaan kansalaisten Eurooppa, katalaanien, baskien, bretonien ja muiden niin edespäin. Meidän täytyy meidän ei pidä puhua yhdestä eurooppalaisesta kulttuurista, vaan niiden kansojen, kansalaisten kulttuurista, ähm, jotka, joista Eurooppa koostuu. Ja kulttuuri on monimuotoinen, emmekä ähm, me äh, tietenkään halua mitään äh, koko Euroopan hankkeen äh, epäonnistumista, mutta täytyy muistaa se, että vain ottamalla huomioon kulttuurin todellisen monimuotoisuuden voimme myös <clears throat> vastata niihin kansallisiin intresseihin. Täytyy muistaa, että yksittäiset identiteetit, niistä koko Eurooppa koostuu ja ne antavat arvonsa Euroopalle. Ja siksi kulttuurin täytyy olla Euroopan, Euroopassa prioriteetti. Se ei, ei voi olla Euroopan unionia, jos ei kunnioita, kunnioiteta yksittäisten kansojen ja kulttuurien sääntöjä ja tahtoa. Kiitos. Kiitokset tästä. Teille seuraavaksi Salima Jenbu, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen minä aloitan kulttuurista. Jean Monnet on siitä puhunut ja hän nimenomaan puuttui siihen, miten me mietimme unionin tulevaisuutta, unionin olemassaoloa, modernia olemassaoloa. Kun me olimme koti, kotona karanteenissa, kulttuuri oli merkittävä osio. Se on yhteiskunnan elintärkeä osio. Se siirtää sukupolvilta toisille tietoa. Se on myös toimii siltana miesten ja naisten ja monien ihmisten välillä. Kirjastot, erilaiset tapahtumapaikat yhdistävät meitä, auttavat meitä ymmärtämään toinen toisiamme ja estämään syrjintää, mutta vahvistaa myös kansanvaltaa, tasa-arvoa, solidaarisuutta, jotka ovat kaikki Euroopan perustavanlaatuisia arvoja. Ja minä tässä osoitan rakkautta kulttuurille ja niille, jotka sitä toteuttavat. Kriisi on äh, nimenomaan äh, iskenyt kovasti kulttuurialan työntekijöihin, tekniikkoihin, näyttelijöihin, laulajiin, äh, kaikkiin kulttuurialan työntekijöihin ja meidän täytyy nyt välttää sitä, että muut unionin taloudelliset toimialat peittäisivät sen alleen. Meidän täytyy sekä poliittisesti että budjetin näkökulmasta tarjota kulttuurille mahdollisuuksia. Minkälaisen maailman haluamme lapsillemme sellaisen, josta selvitään kriiseistä. Ja minä haluaisin Dolivie Piin ajatuksia tässä vielä noudattaa. Luokaamme eurooppalainen hanke, kulttuurin ei pitä, jossa kulttuuri ei ole mikään luksustuote, vaan kaikkien ulottuvilla. Kiitokset tästä. Seuraavaksi EKRn puolesta Dambatski, olkaa hyvä. Komission jäsen, hyvät kollegat. Keskustelu on todellakin hyvin tärkeä hyvin tärkeästä aiheesta, koska kulttuuri on identiteettimme ytimessä, siinä miten määrittelemme itsemme. Sen vuoksi tällaisina aikoina – Haluaisin kuulla vakavaa keskustelua siitä, mitä komission pitäisi ehdottaa. Mennäänkö liukumakea edelleen alaspäin? Kult- tuetaan kulttuurimarksistisia ylikansallisia hankkeita, jotka yrittävät eh, esittää eurooppalaisen ihmisen juurettomana, jolla ei ole kansallista identiteettiä tai ei edes sukupuoli-identiteettiä ilman mitään todellista alkuperää. Epäilenpä, koska uskon, että me eurooppalaiset olemme sen velkaan, mitä nykyään olemme, sillä mitä olemme olleet vuosisatojen ajan. Kaikilainen kristillisyys tietysti. Ja jos puhumme juuristamme, alkuperästämme, meidän täytyy mainita Hagia Sofia ja Konstantinopoli. Ei sitä ole turhaan nimetty kaikkien kirkkojen äidiksi. Ja se, mitä Turkissa tapahtuu nyt, ei voi olla Turkin sisäinen asia. Se on eurooppalainen, kulttuurinen meidän asiamme. Ja ottakaa se esiin presidentti Erdoganin kanssa. Hän ei voi polkea eurooppalaisia kansoja enää. Kiitokset Seuraavaksi vasemmiston puolesta Kizil Jurek, olkaa hyvä. Hyvät kollegat, Euroopan unionin tulevaisuus ei voi perustua ainoastaan sisämarkkinoihin, emmekä me voi luoda eh, tunnetta meistä pelkästään voiton tavoittelun kautta. Meistä tekee eurooppalaisia kulttuuri Valitettavasti Eurooppa ei välttämättä aina anna kulttuurille riittävästi huomiota. Koronaviruspandemia osui kulttuuriin aika kovalla tavalla ja minun maassani Kyproksessa ihmiset odottelivat kuukausitolkulla tukea, mutta kuulivat vain lupauksia, joten meidän täytyy lisätä rahoitusta kulttuurille vuoteen 2027 saakka, ja meidän täytyy antaa kannustimia luovan alan toimijoille kaikkialla Euroopassa. Me tarvitsemme myös enemmän suunnittelua niin, että voimme tukea niitä ihmisiä, jotka luovat kulttuuria. Tällä tavalla voimme investoida tulevien sukupolvien tulevaisuuteen. Kiitokset. Seuraavaksi Mijan Monno. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Monivuotinen rahoituskehys on nyt keskiössä ja siinä pitää ottaa kulttuuri huomioon ja täytyy nostaa sen rahoitusta. Siihen me kaikki tähtäämme. Euroopan kulttuuriperintöä täytyy tukea. Kuten te sanoitte jo, puhemies, se on matkailun kannalta erittäin merkittävä, mutta matkailu kärsii nyt oikein kovasti. Euroopan kulttuuriasioista, asio, asioiden keskusteluissa on käynyt ilmi, miten tärkeä kulttuuriperintö meille on. Ja ensi vuosi varsinkin on tärkeää, kun Santiago de Compostela juhlii jälleen kerran ja valtavat määrät erilaisia kulttuuritapahtumia on sen eteen järjestetty. Santiago de Compostelan reitti on Euroopan yhteinen reitti. Monet Euroopan kansalaiset ovat siellä käyneet pyhiinvaelluksella ja näin vievät eteenpäin eurooppalaista kulttuuria ja näin eurooppalainen identiteetti vahvistuu. Ja minä haluaisin esittää samaan kysymyksen kuin Soidorova tästä Santa Sofian äh, temppelin muuttamisesta pelkästään moskejaksi. Kiitokset. Seuraavaksi kuulemme Negreskoa, olkaa hyvä. Hyvä komission jäsen, hyvät kollegat, tämä keskustelu on oikein merkittävää Euroopan kulttuurin kannalta, mutta se on kovasti joutunut covidin eh, takia kärsimään ei ole ollut minkäänlaisia mahdollisuuksia sopeutua tähän ja hallitusten erilaiset keinot ovat jättäneet paljon toivomisen varaan. Näin parlamentin täytyy tätä vaatia. Me olemme itse puuttuneet asiaan jo kansallisella tasolla. Se osoittaa, että me olemme ylpeitä kulttuuristamme, mutta me emme saa unohtaa nyt tätä kulttuuria. Näin on käynyt esimerkiksi Romaniassa. Hallitus ei ole tehnyt yhtään mitään niiden tuhansien ja tuhansien ihmisten ihmisten eteen, jotka toimivat kulttuurialalla. Näin me tarvitsemme Euroopan tasolta selkeät suuntaviivat, selkeät toimet, kaksi prosenttia Euroopan elvytyssuunnitelmasta täytyy ohjata kulttuuritoimeen, mutta jäsenvaltiotasolla täytyy ryhtyä myös käärimään hihojaan, jotta tämä sektori saadaan pelastettua. Muussa tapauksessa me ajamme nuo kulttuurialalla työskentelevät täyteen vielä pahempaan ahdinkoon. Kiitos. Kiitokset. Ja seuraavaksi kuulemme. Niin, anteeksi. Me emme näitä sinisiä kortteja voi hyväksyä tässä keskustelussa. Of order. Yes, I'm listening to you. Niin kuuntelen kyllä teitä. Asking to extend pyydän, että keskustelua pidennetään, koska tämmöistä ensimmäistä kertaa keskustelemme kulttuurista. Meillä annetaan 30 minuuttia, sehän on ihan vitsi, jotta voitaisiin käydä vakava keskustelu ja voida käyttää edes sinistä korttia. Tässä viedään kuin laumaa meitä eteenpäin. tämä ei riitä, eikö ole tarpeeksi tehokasta näin tärkeällä asialla. Niin, kiitos tästä ajatuksesta. Juuri tästä syystä minä pyrinkin teitä kaikkia noudattamaan puheaikoja tarkasti. Meillä on myös tulkkauksen kanssa tietyt järjestelyt ja me emme voi tässä nyt enempää aikaa käyttää. Toivomme pääsevämme takaisin tavanomaiseen pian. Seuraavaksi Nienas, olkaa hyvä vihreiden puolesta. Da die Europäische Union EUllahan on aika rajoitettu toimivaltuus kulttuurissa, niin neuvosto haluaisi sitä poistoolollaan ja kun keskiviikkona Merkel esitteli Saksan puheenjohtajakauden ohjelman, niin hän sanoi yhden lauseen, joka liittyy yhtään kulttuuriin. Beethovenin muisto, syntymän muistopäivään. Sitaatti häneltä. Musiikki liittyy kaikki filosofia, se liittyy kaiken uuden luomiseen. Juhlitaan Beethovenin perintöä, mutta ei puhuta kulttuurin tukemisesta näinä kriisin aikoina, niin tämä vanha mestari olisi kyllä halveksinut sitä. Komission puheenjohtaja ja kansleri eivät ole puheessa ja teoissaan ottaneet huomioon kulttuuri- ja luovan sektorin kriisiä. Monimuotoisuus uhkaa hävitä, jos Euroopassa ei auteta kulttuuria luovaa sektoria. Ja kulttuuriministeriön täytyy ymmärtää, mitä tämä tarkoittaa. Meidän täytyy saada kulttuurin kuluttaminen liikelle ja sosiaalinen äh, takuu äh, taiteilijoille. Taiteilijoille kyllä juhlitaan, mutta jos kriisissä ei heitä auheta, niin se ei ole hyvä asia. Sepä. Kiitokset tästä. Seuraavaksi Pelletier, olkaa hyvä. Madame la présidente, merci monsieur Kiitos puhe. Kiitoksia kovasti puheen, puhemies. Miljoonat kulttuurialan työntekijät ovat joutuneet ö, uhanalaiseen tilanteeseen tässä kriisissä – kulttuuritapahtumia on lykätty, lopetettu. Me olemme nähneet, kuinka tärkeää kulttuurikin on meille. Esimerkiksi Louvren museossa on ollut 10 miljoonaa virtuaalivierailijaa. Kulttuuri on sellainen yhteiskunnan osa, joka luo suvaitsevaisempaa, rikkaampaa yhteiskuntaa. Ja nyt eri, kulttuuri on uhattuna. Meidän täytyy kantaa vastuumme. Meidän täytyy lisätä niitä apu, määrärahoja, joita kohdennetaan taiteilijoille. He vievät eteenpäin meidän kollektiivista tietoisuuttamme ja meidän arvojamme. Me tarvitsemme lisää tukea kulttuurille. Kiitokset ja seuraavaksi Ben Humea, olkaa hyvä kansanpuolueen puolesta. Kiitos puhemies. Minä ensimmäistä kertaa täysistunnossa puhun sitten helmikuun ja tahdon osoittaa myötätuntoni covidin uhrien perheille Täällä myös haluan osoittaa tukeni niille, jotka tekevät työtä torjuakseen tuota tautia. Me puhumme nyt kulttuurissa, siitä esitetyt luvut ovat hyvin merkittäviä ja minä haluaisin erityisesti kiinnittää huomiota siihen, miten eurooppalaisen kulttuuriidentiteetin ja arvojen ja kristillisten arvojen edistämisestä me puhumme. Tässä puhumme nimenomaan länsimaisista arvoista. Me tiedämme juuri täysin, mitä tapahtuu tuolla pyhä Nythän Hagia Sofian äh, pakeilla äh, Turkissa ja me olemme myös Euroopassa nähneet tällaisia totalitaarisia liikkeitä. Meidän kulttuuriamme, meidän arvojamme vastaan hyökätään jatkuvasti mantereellamme ja me emme voi toimia pelkästään taloudellisella alalla, vaan meidän täytyy myös eurooppalaisia arvoja, vapauksia ja demokratiaa kulttuurin kautta edistää. Kiitokset. Kiitän tästä. Seuraavaksi kuulemme Smeriliota. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Kulttuuria ei voida unohtaa. Kulttuurialat ovat erittäin strategisia ja me tarvitsemme uuden diilin kulttuurille. Kulttuuri on erittäin tärkeää, kun me olemme nyt joutuneet eristyksiin. Teatterit, elokuvateatterit, konserttihallit ovat tyhjiä ja komission hiljattainen ehdotus tueksi ei ole vielä haasteen tasalla. Me Euroopan parlamentti pyytää jatkossakin, että tälle Connection Europeille voidaan antaa enemmän, tai se voi, sen kautta voidaan antaa enemmän tukea niin, että saadaan sitä tukea, jota ala ja Eurooppa tarvitsemme. Odottelemme konkreettisia vastauksia nyt komissiolta. Kiitokset. Nyt kuulemme komission puheenvuoron Skinassa. Olkaa hyvä. Euh- Hyvät. Kiitoksia puhemies. Me edelleenkin vielä tutkimme tätä tilannetta, diagnosoimme tilannetta ja katsomme millä tavalla voimme, minkä, minkälaisin toimin voimme lieventää pandemian vaikutuksia tähän sektoriin, joka on erittäin dynaaminen ja joka liittyy meidän perinteisimme ja muuhun. Minä olen huomannut, että te olette huolissanne budjetista ja ohjelmasta. Tehän tiedätte, että kun puhutaan budjetista, niin keskustelut ovat aina, aina mutkikkaita. Mutta haluan vakuuttaa teille, että se, mitä meillä on tällä hetkellä pöydällä, on paras mahdollinen vaihtoehto parasta, mitä voimme tarjota näissä oloissa. Ja haluan jakaa teidän kanssanne optimismini siitä, että ensi viikolla saamme merkittävän historiallisen yhteisymmärryksen elvytyspaketista. Se on paras tapa symboloida Euroopan paluuta siihen, että talous taas potkaistaan käyntiin olen huomannut, että täällä käydään keskustelua siitä, mitä kulttuuri tarkoittaa täällä Euroopassa. Omassa kuulemistilaisuudessakin sanoin, että minä näen meidän rikkautemme siinä, että ei ole mitään yhtä yhtenäistä homoeuropeusta, joka ajat, joka ajattelee samalla tavalla kuin kaikki muut ja tuputtaa ideoitaan muillekin. Euroopan kulttuuri on peili. Se on monimuotoisuuden peili. Se on sen rikkauden peili, mitä Eurooppa edustaa, kun ajatellaan perinteitä, kulttuuria, historiaa, kirjallisuutta, kieliä, taiteita. Ja juuri tämä tekee Euroopasta ainutlaatuisen tämän päivän epävarmassa ja synkässäkin maailmassa. Haluan myös sanoa Hagia Sofiasta seuraavan. Olen huomannut, että te olette kiinnostuneita tästä asiasta. Hagia Sofia on kulttuurien välisen ja uskontojen välisen dialogin symboli. Se on osa Unescon maailmanperintöä, se on, se on symboli se symboloi myös kaupunkia, joka itsessään on symboli siitä, mitä haluamme säilyttää tänä tämän päivän maailmassa. Turkki on sivilisaatioallianssin yksi perustajajäsen, ja se on kantanut jo merkittävän korren kekoon. Ja kun ajatellaan tätä globaalia monumenttia Hagia Sofiaa, sen tämänhetkisen statuksen ylläpitäminen, sehän tunnustetaan niin julkisesti kuin kansainvälisestikin, niin se on olennaista. Muussa tapauksessa me vetäisimme mattoa Turkin avoimuudelta. Ja muistuttaisin teitä siitä, että vuonna 2010 kaupunki, jossa Hagia Sofia sijaitsee, oli Euroopan kulttuuripääkaupunki. Ja Turkin pääministeri tuolloin, Recep Tayyip Erdogan, sanoi, että tämä on eurooppalainen kaupunki sen sydän, sen kulttuuri, sen sivilisaatio, sen ihmiset, sen menneisyys, sen tulevaisuus. Se on aina katsonut Eurooppaan. Istanbul on muokannut eurooppalaista kulttuuria ja Eurooppa on muokannut sitä. Erdogan sanoi vuonna 2010 näin. Tällaista henkeä me haluamme ja odotamme Erdoganilta kymmenen vuotta myöhemminkin. Kiitos. Kiitokset hyvä komission jäsen tästä puheenvuorosta. Tämä komission tiedonanto kulttuurin elpymisestä keskustelu päättyy tähän. Kiitokset komission jäsenelle läsnäolosta keskustelussamme. Asiasta äänestetään syyskuussa. Siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Komission edustajaa odotamme vielä hetken. Eh, Näin voimme aloittaa. No- Hyvää huomenta kaikille. Menemme seuraavaan kohtaan. Esityslistalla se on suullinen kysymys komissiolle kohesiopolitiikan roolista, kun halutaan puuttua COVID-19 sosioekonomisiin seuraamuksiin haluaisin muistuttaa jäseniä siitä, että tässä keskustelussa ei ole catch the eye-menettelyä eikä myöskään sinisen kortin kysymyksiä. Joten aloitetaanpa ja annan ensin puheenvuoron Junus Omarjelle, joka saa viisi minuuttia. Olkaa hyvä. Madame la commissaire, chère Elisa. Hyvä komission jäsen, hyvä Elisa Ferreira, hyvät äh, naiset ja herrat, Euroopan unionin imago on kärsinyt tästä covidista. Kaikki alueet, työttömyys on nousussa ja moninkertaistuvat nämä ongelmat. Reaalitalous on kärsinyt kovasti. Mikään sektori ei ole säästynyt ja talousennusteet näyttävät varsin katastrofaalisilta. Tämä kriisi on selkeä osoitus heikkoudestamme ja heiveröisyydestämme. Euroopan tulee nyt miettiä tätä hetkeä. Elpyminen ei ole missään tapauksessa mikään vaihtoehto, se on vaatimus ja pakko ja meidän täytyy muistaa pitää tämä mielessämme myös kaikki perusperiaatteet ja varsinkin tuo kohesioperiaate. Terveysalan katastrofi on ollut huomattava ja muistuttakaamme siitä, että Eurooppa on onnistunut auttamaan jäsenvaltioita ainoastaan kohesiopolitiikan avulla kun on tarjonnut osa-aikaistyöttömyystukea, on myös tarjonnut apua sairaaloille eri materiaalien ostamisessa, tarjonnut apua PK-yrityksille ja me täällä parlamentissa olemme myös kantaneet vastuuta ja olemme hyväksyneet hätätoimin erilaisia asetuksia ja jatkamme työtä muun muassa tuon React EU-aloitteen eteen. Tässä täysistunnossa olemme kuulleet Angela Merkelin sekä komission puheenjohtajan von der Leyenin ja myös kaikkien poliittisten ryhmien puheenjohtajien vaativan elpymistä, joka pohjautuu kohesioon. Tätä me odotamme ja odotamme, että nämä sanat todellakin nyt toteutuisivat varsinaisesti käytännössä. Ja me odotamme Eurooppa-neuvostolta sitä, että se vastaa odotuksiin seuraavassa huippukokouksessa hyvä komission jäsen, olette esittäneet, esittänyt uusia rahoitusvälineitä. Oikean suuntaan tässä ollaan menossa, vaikka parlamentti odottikin enemmän varoja. Tästä syystä kohesiopolitiikkaa on joutunut kärsimään tästä uudesta rahoituskehyksestä ja 12 prosenttia se on myös laskenut viime rahoituskauden, seitsemänvuotisen rahoituskauden näkymistä. Kohesiopolitiikka on kuitenkin kaikilla EUn alueilla hyvin merkittävä. Se on ruohonjuuritason politiikkaa ja toteuttaa todellisia toimia ja sitä tulee tukea oikealla tavalla, jotta me emme sitten vesitä sen pitkän aikavälin tavoitteita tarvitsemme myös lisää avoimuutta näihin neuvotteluihin ja myös tulee yksinkertaistaa näitä järjestelmiä. Nämä ovat selkeät tavoitteemme. Jos me ajattelemme nyt tämän suullisen kysymyksen tarkoitusta. Me olemme saaneet tähän jo muutamia vastauksiakin, mutta monet kysymykset ovat jääneet edelleen avoimiksi. Me seuraamme tarkalla silmällä sitä, että nuo 350 euroa elpymisrahastosta eh, kuuluvat, kuluvat oikeisiin kohteisiin ja todella kohesiopolitiikan tavoitteisiin vastaavat. Ja tästä syystä, hyvä komission jäsen, me tiedustelemmekin, miten, millaiselle paikalle te olette nyt tässä elvytyssuunnitelmassa kohesiopolitiikan asettanut ja miten eurooppalainen ohjausjakso takaa sen, että kohesiopolitiikan periaatteet tulevat huomioon otetuiksi, eli alueet otetaan huomioon ensiksi varsinkin ne alueet, eh, jotka ovat joutuneet kaikista eniten tässä kriisissä kärsimään. Millä tavalla eurooppalainen ohjausjakso eh, tässä elpymissuunnitelmassa ottaa huomioon sellaiset alat ja alueet ja ryhmät, jotka ovat erityisesti kärsineet, varsinkin puhun tässä nyt saaristoalueista ja kaukaisista merentakaisista alueista. Kaikki jäsenvaltiot puoltavat tätä elpymissuunnitelmaa, mutta tiedustelen komissiota sitä, että tämä vakaus- ja kasvusopimus saadaan sovitettua nyt kohesiosopimuksen vaatimuksiin äh, aina vuoteen 2027 asti kestävällä rahoituskaudella. Hyvä komission jäsen, me kaikki odotamme hyviä tuloksia tuosta neuvostosta. Neuvoston äh, sopimuksen ensi viikolla pitäisi myös miellyttää meidän parlamenttiamme ja meidän regivaliokuntamme ja esittelijämme todella kantavat nyt vastuuta ja haluavat näissä neuvotteluissa vuoden loppuun mennessä päästä sellaiseen lopputulokseen, että vuosi 2022 näyttäisi, 2021 näyttäisi paremmalta. Uh, Kiitoksia kovasti. Kiitos, että esittelitte tämän erittäin tärkeän aiheen, eli kohesiopolitiikan roolin COVID-kriisin kriisin vastaamisessa. Meillä on komissaari Elisa Ferreira, hän on läsnä tässä huoneessa. Haluan toivottaa teidät tervetulleeksi. On ilo nähdä teidät täällä tänään. Ja oikein hyvä, mukavaa nähdä taas teidät. Annan teille puheenvuoron. Kiitos puhemies. Kiitos puheenjohtaja Kiitos kutsusta tänne tänään. On hyvin ajankohtainen asia olla täällä. Sain luottamuslauseen aiemmin sen puolesta, että halutaan vahvempaa alueellista kohesiota unionissa ja tässä alueiden tukeminen on olennaista, jotta voidaan kohdata tulevaisuuden haasteet. Nyt haasteet ovat vieläkin suuremmat. Näinä viikkoina komission esittämät talousennusteet osoittavat, että jälleen on selvää se, että kriisin taloudelliset vaikutukset ovat odotettua suuremmat. Elpyminen ensi vuonna on heikompaa kuin alun perin ajateltiin. Negatiiviset riskit ovat huomattavat epäsymmetria, sirpaloituminen, kaikki tämä uhkaa edelleen unioniamme. Nyt on siis kriittinen hetki. Me kaikki yhdessä joudumme löytämään poliittisen tahdon ja osoittamaan poliittista johtajuutta, jotta voidaan saada toimeenpantua kunnianhimoinen elpymissuunnitelma. Tällä hetkellä komissio on esittänyt käsiteltäväksi kunnianhimoisen elpymispaketin. Ennen kaikkea se on asettanut solidaarisuuden ja kohesion pakettiinsa ytimeen. Parlamentti oli tämän saavuttamisessa tärkeässä osassa. Kiitos siitä kaikille. Päätöslauselmassa, jota suuri osa tuki, tuettiin tätä Tietysti asioita vielä täytyy hienosäätää, mutta tämä on osa demokraattista prosessia. Olennainen asia, kuten mainitsitte, on se, että toimielinten väliset keskustelut eivät voi polkea paikalleen. Meidän täytyy saada aikaan sopimus molemmista elpymisvälineistä monivuotisesta rahoituskehyksestä kunnioittain täysin yhteisömenetelmää ymmärtäen sen, että kaikki päivät ilman toimia johtavat eh, menetettyyn liiketoimintaan, jos tukia ei ole. Kohesio on olennaista, kuten sanoitte, jotta voidaan puuttua kasvavaan epätasa-arvoon yhteisössä jäsenvaltioissa, ja jotta voidaan taata yhtenäiset toimintalaisuhteet ja että sisämarkkinat voisivat toimia ja siis saada aikaan tarvittavat investoinnit, joita tarvitaan digitaalisen ja vihreän elpymiseen. Meidän täytyy toimia nopeasti ja olemme toimineet parlamentin tuella ja regivaliokunnan tuella ja budjettivaliokunnan tuella. Koronavirukseen liittyvissä aloitteissa mahdollistettiin noin 50 miljardin käyttöönotto kohesiovaroista. Juuri viittasittekin siihen. Sen myötä on voitu ostaa hengityslaitteita, hengityssuojaimia, saada pidettyä ihmisiä töissä, antaa elin, elintilaa öö, yrityksille. Kyseessä oli hätätilanne. Kuitenkin nyt tarvitaan lisätoimia. Elpymispaketti tuo kaiken kaikkiaan 100 miljardia euroa lisää kohesiovarojen lisäksi. Puolet tästä tulee React EUsta itse asiassa. 55 miljardia on välineen koko, jotta voidaan antaa joustava ja välineitä tukea 2020, 2021, 2022 vuosina terveyteen, pk-yrityksille, niiden työntekijöille, digitaalisiin ja vihreisiin hankkeisiin. Se tulee nykyisen ja seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen lisäksi. Ja se toimii siltana kahden kauden välillä. Toinen väline, oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, jossa parlamentilla oli myös aktiivinen rooli. Tuo noin 40 miljardia euroa alueille ihmisille, jotka ovat siirtymässä hiilineutraaliin talouteen kärsineet eniten. 10 miljardia euroa olemme ehdottaneet lisää 24 vuoteen mennessä, jotta voidaan puuttua pitkän näkyvyyden seurauksiin kriisistä alueellisella tasolla. 21-27 kohesiossa pitäisi edelleen toteuttaa perussopimuksen vaatimukset, toteuttaa kohesiota, auttaa kärsineempiä alueita ja toteuttaa paikan päällä ruohonjuuritasolla EU-tavoitteita, joita voidaan varmistaa oikeudenmukainen vihreä digitaalinen siirtymä, jos ei ketään jätetä jälkeen. Kuitenkin se voidaan tehdä vain, jos meillä on vakaa rahoituskehys olemassa. Sen vuoksi tarvitaan päätös Euroopan Tarvitaan päätös tulevina päivinä neuvostossa ja sitten sopu parlamentissa asiasta heti sen jälkeen. Teen kaikkeni tehdäkseni kanssa yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, kansalaisyhteiskunnan kanssa, jotta sopimus saadaan. Näistä monista kohesioehdotuksista, jotka ovat käsittelyssä, täytyy varmistaa, että kohesio politiikalla saadaan aikaan edelleen tuloksia nyt pitkällä aikavälillä ja lyhyellä aikavälillä. Sen, jotta voidaan saada aikaan vahvempi ja kriisin kestävämpi unioni. Kiitos ja odotan kovasti keskustelua ja e, yhteistyötämme tulevaisuudessa. Kiitos puhemies. Muito obrigado. Kiitoksia kovasti, arvon komissaari. Kiitoksia kovasti ensimmäisistä vastauksistanne suulliseen kysymykseen. Nyt jatkamme luettelon parissa. Ensimmäinen puhuja on Mircea George Hava, minuutti. Uh, uh, micro. Michael. Mikrofon. It's okay? Okay. Again. Yritän. Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Angela Merkel äskettäin muistutti Euroopan kohesiosta ja sen pitäisi olla Saksan puheenjohtajakauden tärkeimpiä periaatteita. Meidän täytyy vahvistaa tätä eurooppalaista investointipolitiikkaa eli kohesiopolitiikkaa. Ja me puhumme kohta puoliin eh, muussa tapauksessa Euroopan poliittisesta rapautumisesta. Me toimimme yhdessä. Me kulttuurin ja kohesion ja talouden eteen. Me olemme joutuneet havaitsemaan, miten yritykset ovat joutuneet kärsimään ja kansalaiset myös. Yritykset ja kansalaiset tarvitsevat riittävästi varoja monivuotisesta rahoituskehyksestä ja kohesiopolitiikan kautta me tässä olemme toinen toisistamme tietyn välimatkan päässä, mutta me emme voi nyt toimia niin, että myös kansalaiset joutuvat olemaan välimatkan päässä eurooppalaisista rahoista. Me tarvitsemme selkeitä menetelmiä, jotta tuo 27 miljardia euroa rakennerahastoista saadaan todella käyttöön. Tässä ei voi olla kyse pelkästään kauniista lupauksista ilman todellisia rahoja, ilman tilanteen parantamista todella todellisuudessa. Eurooppa tarvitsee selkeää budjettia oikopäätä. Kiitoksia kovasti. Seuraava puhuja on Monika Silvana González. Kiitän puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Kohesiopolitiikka ei ole mikään anteliaisuuskysymys, vaan aivan olennainen kysymys. Meidän täytyy taistella alueidemme puolesta, jotta voimme uudelleen rakentaa tämän järkyttävän pandemian jälkeen. Se on tulevaisuutemme kannalta kaikista merkittävintä. Me olemme 2,37 miljardia euroa ottaneet käyttöön ja niillä olemme pystyneet auttamaan niitä ihmisiä, jotka ovat eniten joutuneet kärsimään eh, vanhuksia, kodittomia pääkaupunkialueilla ja maaseutualueilla olemme pystyneet näitä haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä auttamaan. Ja näihin täytyy kiinnittää huomiota edelleenkin. Meillä on useita hankkeita Euroopan elpymiseksi ja meidän täytyy taata se, että tuo 2021-2027 rahoituskausi todella johtaa siihen, että covidista pystytään pääsemään eroon ja vähentämään näitä hankaluuksia. Tätä alueet ja kunnat meiltä odottavat. Niitä ei saa nyt jättää syrjään. Tätä, me odotamme myös neuvostolta ensi viikolla. Toivomme tällaista impulssia, jottei ketään jouduttaisi jättämään toissijaisen asemaan. Kiitoksia kovasti, Monika. Seuraava puhuja on Susana Solis Peres. Kiitos komission jäsen, kiitos puhemies. Ja valtavat vaikutukset tällä kulkutaudilla on ollut. Euroopan on osattava vastata. Me olemme ottaneet käyttöön tällaisen elpymissuunnitelman siellä ennen näkemättömän. Siinä on muistutettu kohesiosta ja solidaarisuudesta ja kohesiopolitiikka on todella nyt keskiössä ja uusia varoja tarvitaan edelleen aivan erityisesti kansalaisia varten. Niitä täytyy myös yksinkertaistaa ja niiden täytyy olla riittävän joustavia. Byrokratiaa ei saa lisätä. Tämä kriisi kuitenkin johtaa meidät miettimään sitä, miten näitä varoja käytetään. Kyse on autonomisista alueista, kylistä, kaupungeista. Niitä täy- niillä on niitä täytyy pystyä käyttämään vihreämmin näitä varoja näissä alue, näillä alueilla. PK-yrityksiä pitää tukea, muita yrityksiä tukea, matkailua tukea ja luoda niitä vihreämmiksi ja kilpailukykyisimmiksi. Minkälaista Eurooppaa me siis haluamme? Meidän täytyy luoda sellainen Eurooppa, joka on lähempänä kansalaisia. Meidän täytyy kiinnittää huomiota koulutukseen, opetukseen. Me emme saa unohtaa maaseutualueita. Maaseutualueille myös nuoria pitää pystyä houkuttelemaan. Pelkkää digitaalista Eurooppaa ei ole olemasta. Hallinto ei saa siirtyä pelkästään tuohon verkkoon, koska silloin ihmiset jäävät syrjityyn asemaan. Meidän täytyy tehdä kaikkien yhdessä työtä vahvemman kohesiopolitiikan ja kunnianhimoisemman ja uuden aikaisemman kohesiopolitiikan eteen. Kiitän. Kiitoksia kovasti. Seuraava puhuja on Alessandra Passo. Parla di Niin, kun me puhumme so, ko, sosiaalisesta kohesiosta, niin me emme voi unohtaa, kuinka paljon on jo menetetty ja kuinka paljon tullaan vielä menettämään koronaviruksen vuoksi. Aika paljon puhetta, aika vähän tekoja. Pit- pitää myös tehdä, eikä vain esittää suuria ilmoituksia. On tärkeää, että vaikka joudummekin pitämään väli, etäisyyttä, saamme niin siitä huolimatta saamme aikaan enemmän yhtenäisyyttä. Meidän täytyy auttaa kouluttaa eri aloja, jotta voimme tukea paikallista identiteettiä niin, että voimme viedä eteenpäin todellista kohesiota. Tämä on se haaste, jonka edessä Euroopan unioni on ja meidän täytyy olla tämän tehtävän tasalla. Toivottavasti, että tämä surullinen korona-aika saa meidät ymmärtämään paremmin, kuinka tärkeää on nimenomaan kohesio. Kiitoksia. Ja nyt annan puheenvuoron Niklas Niinaselle minuutti vihreistä. Thank you very much, uh, Mr. Commissioner. Kiitos komission jäsen, että tulitte tänne tänään. Kaikki olemme varmaan nähneet, että täytyy ryhtyä hyvin nopeisiin toimenpiteisiin, jotta alueita pystyttiin auttamaan ja siinä onnistuttiinkin hyvin. Mutta nyt ollaan eri vaiheessa ja täytyy noudattaa hyvää menettelytapaa, jotta voidaan auttaa. Ja menettelytapa tavassa on aina kunnioitettu aiempia to, toimia ja sitten määritellyt, mitä halutaan saavuttaa. Sen vuoksi kysymys teille. Arviointia varten, miten, mehän tiedämme, että 60 aluetta on hakenut tukea operatiivinen ohjelma. Sen vuoksi haluamme nähdä, että onko korrelaatiota sen välillä, että ne, jotka käyttävät joustavuustoimia – ja sitten niiden välillä, joihin COVID on eniten koskenut, että auttavatko toimet oikeasti niitä. Ja toinen kysymys, jos halutaan jotain tulevaisuudessa saavuttaa, niin täytyy olla strateginen lähestymistapa. Sen vuoksi kysymys, miten voimme määritellä strategisen lähestymistapa ja varmistaa, että React EU auttaa strategisessa ajattelussa niin, nyt meni vähän sanat sekaisin, pahoittelen, mutta tiedätte mitä tarkoittaa, että tätä kuitenkin tarvitaan kovasti. Kiitos vastauksista, niin komissio jäsen. Kiitoksia kovasti. Seuraava puhuja on Masali Aguilar, minuutti. Olkaa hyvä. Hän edustaa ESR. Kiitos puheenjohtajan puhemies koronaviruksen yhteiskunnalliset vaikutukset ovat dramaattisia, erityisesti Espanjassa, jossa huono hallinto on moninkertaistanut taudin järkyttäviä vaikutuksia meidän täytyy pystyä estämään epätasa-arvoisuuksia ja tätä taloudellisia vaikutuksia, joita näemme tulevien vuosien aikana. Komissio on halunnut ottaa huomioon sen, että jäsenvaltiot voivat ohjelmojen välillä siirtää varoja toisiin ohjelmiin, mutta tästä täytyy muistaa yksinkertaistaminen eri mekanismien johdonmukaisuus myös. Tuo siirtymärahasto ei kuitenkaan voi korvata näitä näitä kohesiorahaston varoja, vaan täydentää niitä konkreettisesti. Ja sitten jos puhuisin talousarviosta. Monet kollegat ovat siihen jo aamun aikana puuttuneetkin. Me tarvitsemme hyvin kunnianhimoista kohesiopolitiikkaa, merkittävämpää kuin nyt. Sitä ei pidä ryhtyä siis leikkaamaan, vaan pikemminkin järkevämmin jakaa tätä, näitä varoja. Kiitos. Muito obrigado. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi annan puheenvuoron Joao Ferreiralle Guesta minuutti. No- Puhemies, arvon komissaari, COVID-19 kriisiin on vastattu niin, että komissio on ehdottanut rakenteellista investointirahastoa, mutta samoin resurssein, joita on sitten otettu muista ohjelmista, vaikka niitä olisi tarvittu todettu. Eli komissio ei ole, siis komissio on ottanut rahaa muualta. Ja tämähän johtaa siihen, että ne ongelmat, joita meillä nyt on, johtaa vain uusiin ongelmiin. Eli me luomme pikemminkin eroavaisuuksia alueiden välillä. Me tarvitsemme lisää rahaa, mutta mutta nämä rahat, joita nyt pyöritellään, eivät muuta tämänhetkistä trendiä. Päinvastoin pahentaa, tilanne vain pahenee. Me tarvitsemme enemmän kohesiota, enemmän rakennerahaston rahoja, enemmän rahaa ympäristön suojeluun, enemmän suojelua siitä, kuinka jäsenvaltiot käyttävät kohesiorahaa. Meidän täytyy lisätä, ei vähentää Euroopan unionin yhteisrahoitusprosenttiosuuksia. Meidän täytyy poistaa ottaa sellaiset rajoitukset kuin vakaus- ja kasvusopimus. Tämä on minimi. Meidän täytyy ottaa käyttöön tilan, sellainen tilanne, jossa kohesio-ulottuvuus näkyy kaikissa ohjelmissa. Täytyy pitää huoli siitä, että kaikkien ohjelmien hallinnointi on jaettua. Mutta näköjään että pahemmin kuuntele meitä tässä. Kiitoksia kovasti. Seuraava puhuja on Antoni Komin Oliveres. Gado, presidente. I dati mancano ancora, ma l'esperienza... Ähm, tällä hetkellä meillä ei välttämättä ole vielä... Niin, kiitos. Kriisihän on vielä käynnissä, mutta olen huolestunut, että mieluumminkin äh, paha, huononamme tilannetta. Haavoittuvimmassa asemassa olevat jäävät aina viimeisiksi. Sosiaalinen ja taloudellinen kriisi vaikuttavat eri tavalla kullakin alueella ja tässä lähentyminen saattaa keskeytyä. Eli rakennerahastojen säännössä täytyy ottaa huomioon kaikki mahdolliset taloudelliset olosuhteet. Kun verotulot valtiossa vähenevät äkkiä, niin Voimmeko edelleen käyttää samaa yhteisrahoituskriteeriä, jota kasvutilanteessa käytetään? Kyllä, lisää joustavuutta, yksinkertaistamista, hätävaraus. Ja kasvu- ja vakaussopimuksesta näiden jättäminen ulkopuolelle. Tilanne on kriisitilanne ja täytyy löytää tie taloudelliseen tasa-arvoon muuten demokratia vaarantuu. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Mennään sitten seuraavaan puhuja ryhmään Bogovic minuutti. Hvala e, bi bila brez... Kiitos puheenjohtaja. Ilman menestyksekästä alue- ja kohesiopolitiikkaa Eurooppa olisi kovin erilainen. Erot olisivat suuremmat ja olisi vähemmän ihmisiä maaseudulla, jolla ei olisi tarpeellista infrastruktuuria. Covid-kriisi on osoittanut, että on hyvä olla maaseudulla, jossa voi olla puutarha, kiva talo, puhdas ilma. Saattaa olla paljon parempi tämä kuin kaupungissa eläminen. Siellä on helpompaa olla terve myöskin, mie- mielenterve. Sen vuoksi tarvitaan infrastruktuuria, laajakaistaa, internettiä maaseudulle. Nyt vain puolella ihmisistä Euroopassa on pääsy laajakaista internetiin. Tällaiset yhteydet mahdollistavat digitaalisen oppimisen, etäoppimisen, ostokset ja niin edelleen. Kaikkea tätä tarvitaan tulevaisuudessa. Ja näin sitten Eurooppa voi tarttua potentiaalinsa. Voidaan parantaa mahdollisuuksia maaseudulla, voidaan älykyliä vahvistaa ja voimme kehittää kestävää vihreää Eurooppaa tulevaisuudessa. Kiitos paljon. Seuraavaksi Hannes Haide, minuutti. Kiitos puhemies. Aluepolitiikka on Euroopan unionin ytimessä, kuten koulutus ja kulttuuri pitäisi olla. Niiden kautta kotiseudullamme Euroopasta tulee konkreettista. Ja on huomattavaa, että yli kolmannes kaikista työpaikoista, jotka on saatu aikaa viimeisellä tukikaudella, johtuvat, juontuvat aluepolitiikasta. Alueellamme on suuria haasteita. Kriisi, ei, sit kriisi ei pystytä ylittämään ilman aluepolitiikkaa. Niin, nyt on uusia tehtäviä ja vaatimuksia ja ilman kunnon rahoitusta niihin ei voida vastata. Ja kun enemmän EU-budjetissa täytyy lisätä aluepolitiikan määrärahoja, vain näin voidaan tarttua tärkeisiin teemoihin tulevaisuudessa, kuten digitalisointi, ilmastonmuutos. Ja kyseessä on todellakin solidaarisuus, mutta ennen kaikkea kyse on järkevyydestä, koska siitä on hyötyä kaikille aluepolitiikasta. Mitä paremmin aluepolitiikkaa on, niin se hyödyttää taloutta, luo työpaikkoja ja lisää uskottavuutta EUlle ja takaa näin yhteisen tulevaisuutemme yhteisessä, yhteisessä ihmisten Euroopassa. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi Stefan Bijou, Renew Euroopasta minuutti. Monsieur le Président, Madame... Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen. Tämän aamuna juuri tutkailin näitä covid-alueita Ranskan kaukaiset merentakaiset alueet Brasilian lähistöllä ovat kärsineet erityisesti. Se on järkyttävä terveyskriisi siellä Ranskan pääministeri ja myös merentakaisten alueiden ministeri ovat käy, menossa käymään siellä. Euroopan täytyy myös puuttua tähän asiaan. Meillä on olemassa tämä eurooppalainen hanke. Totta kai meidän täytyy toimia, mutta tukea solidaarisesti, paikallisesti pk-yrityksiä yhteyksiä ja yhteisöjä. Täytyy uskoa ja luottaa paikan päällä kerättyyn kokemukseen. Meidän täytyy toimia viruksen torjumisesti, mutta myös täytyy torjua hylätyksi tulemisen tunnetta. Me tarvitsemme kaikkialla Euroopassa havaittavan solidaarisen ratkaisun ja meillä on olemassa Euroopassa ratkaisun sana eli kohesio, alueiden välinen yhteenkuuluvuus, eurooppalainen yhteenkuuluvuus. Sitä täytyy täytyy yksinkertaistaa ja sen avulla täytyy reagoida, jotta kaikkia näitä alueita voidaan auttaa. Ja tästä kohesiosta pitäisi tulla eurooppalaisen rakentamisen ja solidaarisuuden kulmakivi. Kiitos. Muito obrigado. Kiitoksia kovasti. Nyt annan puheenvuoron Robert Roosille. Minuutti, eser dit voorjaar kondigde bandenproducent apollo vredestein in de nederlandse stad enschede een massa aanslag Eräs rengastehdas on 110 äh, vuoden tuotannon jälkeen irtisanonut työntekijöitä. Tuotanto siirretään Unkariin 2017. Aloitti tehdä siellä. Vredestein tehdas ei olisi koskaan muuttanut ilman alueelle rakennettua moottoritietä. Tehdään tällaisia asioita, että omasta maasta tehdään houkuttelevampi. Mitä nyt tapahtuu sitten Lalankomaissa? Saa, Unkari saa 7,8 miljardia euroa ja siellä viedään alkamasta yhä enemmän työpaikkoja. Ja nyt sitten Alankomaita vaaditaan olemaan solidaarinen. Nyt Alankomaat rahoittaa omaa sortumistaan. Kiitoksia kovasti. Nyt annan puheenvuoron Simone Schmidbauerille. Olkaa hyvä EPP-ryhmästä. Minuutti. Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen. Aiempana kaupunginjohtajana tiedän, mitä kunnissa ja alueissa tehdään. Rakkaudella ja kärsivällisyydellä kollegat kaikkialla Euroopassa ovat pyrkineet luomaan perustan kotonaan ja maahanmuuttoa torjumaan. Mutta siihen tarvitaan tukea. Reunaehdojen täytyy olla oikeat ja määrärahoja myös. Sen vuoksi en ymmärrä edelleenkään, että ei ole vieläkään valmiita tekemään ehdotuksia ylimenokauden järjestelyistä, siirtymäsäännöksistä. Ketään ei pidä jättää jälkeen. Ja siihen kuitenkin päädytään, jos ei nyt lopulta ryhdytä toimii. Byrokratian purkaminen, täytyy olla etusijalla joustavoittaminen, korona, koronainvestointi investointeissa auttaa, mutta se voi olla vasta alku. Sen vuoksi pyyntöni on se, että huolehtikaa nyt siitä, että toimitaan nopeasti, jotta Euroopan alueet, jotka ovat yhteiskuntamme selkäranka, eivät saa tästä jää tässä lehdelle soittelemaan. Kiitoksia kovasti. Nyt annan puheenvuoron maestri Martin de Amagrolle. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Muutamia kuukausia sitten, ennen kuin edes tiesimme tästä covidista, me puhuimme siitä, miten meidän pitäisi luoda kunnianhimoisempi rahoituskehys. Nyt me puhumme kohesiopolitiikasta ja varojen vähentämisessä. Me toivomme kuitenkin lisää joustavuutta, äh, jotta näitä varoja voitaisiin käyttää. Näin voidaan toimia, jos halutaan. Näin on voitu toimia nopeasti kiireellisimmissä kysymyksissä, mutta mihin tästä nyt jatkamme? Me mietimme tuota periaatekysymystä Euroopan unionin hätäapua tarvitaan. Me tarvitsemme oikeudenmukaisia hätäapuvaroja edelleenkin emme saa ajaa tässä kansalaisia vielä huonompaan asemaan. Mitä on siis tielossa tulevaisuudessa? Miten kohesiopolitiikkaa sitten tulevaisuudessa tukee eurooppalaista hanketta? Ei pidä äh, nyt jäädä tämän kriisin pauloihin, vaan päästä siitä eroon ja meidän täytyy antaa kohesiopolitiikalle sekä laadullisesti että määrällisesti oikeat mittasuhteet. Voitte luottaa meidän tukeemme. Kiitos. Muito obrigado. Kiitoksia kovasti. Nyt annan puheenvuoron Benjamia Benjamialle minuutti EPP-ryhmästä. Kiitokset puhemies, kiitokset komission jäsen, suuret kiitokset tämän keskustelun järjestämisestä ja tämän, junu, tämän kysymyksen esittämisestä myös Junus Ulmarjeelle, kun keskustelemme nyt elvytyskauden periaatteista. Minä haluaisin muistuttaa siitä, että parlamentti ja komissio ovat reagoineet ajoissa ja se täytyy välittää tämä viesti myös kansalaisille. Näin meillä on tuo Next Generation EU-ohjelma olemassa. Siinä on miljardeja euroja tarjolla työntekijöille, työpaikkojen säilyttämiselle ja työttömille covidin jälkeen. Meidän täytyy muistaa, että tämä raha on käytettävä niillä alueilla, jotka ovat kaikista eniten joutuneet kärsimään tästä covid-kriisistä. Ja meidän täytyy kiinnittää huomiota todellakin niihin alueisiin, jotka edelleenkin ovat taudin kourissa ja kärsivät siitä eniten. Meidän täytyy luoda työpaikkoja, se on tärkeintä. Ja tässä on kyse tietenkin PK-yrityksistä, joita me tarvitsemme työpaikkojen ähm, uudelleen syntymiseen. Näitä emme saa siis missään tapauksessa unohtaa. Niiden täytyisi pystyä käyttämään helpoiten tätä Next Generation EU-rahoitusta. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Nyt loppupuheenvuoron tässä keskustelussa pitää komissaari Freira. President, muito obrigada a todos. Kiitoksia kovasti, puhemies. Kiitoksia kovasti siitä tuesta, jota olette antaneet komissiolle näinä vaikeina aikoina, joita nyt elämme. Ensinnäkin haluaisin viitata siihen, mitä Hait sanoi, eli että kohesiopolitiikka on Euroopan sykkivä sydän näin on. Ja se sykki myös silloin, kun Eurooppa kärsi, oli pulassa ja haluan kiittää teitä Omar G. siitä, että viittasitte siihen työhön, jota me olemme tehneet. Me todellakin olemme halunneet vastata koronaviruksen äh, aiheuttamiin ongelmiin ja haluan kiittää äh, äh, kaikkia teitä, jotka sanoitti, että nyt on todellakin puututtava konkreettisiin tilanteisiin. Me todellakin otimme joustavuutta tässä kolme plus tilanteessa ja tätä joustavuutta on nyt sovellettu kaikkiin jäsenvaltioihin. Itävalta ja Tanskaa lukuun ottamatta kaikki jäsenvaltiot ovat käyttäneet näitä siirtoja, mahdollisuutta käyttää saatavilla olevia varoja yli, yli 50 miljardista on siis puhe. Ja jotta voidaan maksaa se, mikä täytyy maksaa, maskit, hengityslaitteet, pk-yritysten tuet ja niin edespäin, niin että voidaan antaa välittömiä vastauksia kriisiin. Ne, jotka sanovat, että koheesiopolitiikka on vanhaa politiikkaa, niin voivat nyt kyllä nähdä, että olemme osoittaneet, että se on todella elossa tämän päivän politiikkaa ja sitä on voitu käyttää muiden auttamiseen. Ei se ole ainoa rahoituspolitiikka, mutta kaikkein näkyvin. Toiseksi haluaisin puhua meidän ehdotustemme laadusta. Kyllä, me olemme joutuneet ehdottamaan pitkän aikavälin toimia, joka koostuu myös lyhyen aikavälin instrumentista React EUsta, niin että mukana on niin paljon joustavuutta kuin mahdollista ja haluamme pitää kiinni yhteisrahoitusmahdollisuudestakin, jos jäsenvaltiot niin haluavat tehdä. Käytännön syistä React EUtä ei voida välittömästi jakaa, vaan me jaamme tämän kokonaissumman tietojen perusteella ja tämän kesän loppuun mennessä meillä ei vielä ole tätä dataa, mutta lähdemme siitä, että kriteerejä ja ehtoina pidetään esimerkiksi BKTn laskua, työttömyyslukuja ja maan suhteellista vaurautta, jotta jotta voimme sitten toteuttaa seurantaa, silloittaa tämän toimen MFFään niin, että voimme todella auttaa alueita. Ja me toivomme, että pystymme pitämään silmällä niitä kriteereitä, joita jäsene, jäsenvaltiot käyttävät, kun jakavat tukea. Ja tässä vastaan hiukan teidän kysymyksenikin, Omaji. No tämän sanottua, niin Haluaisin vielä lisätä sen, että kyllä on tärkeää, että nyt otamme tämän komission ehdotuksen todelliseksi perustaksi. Meidän ei pidä enää jatkaa sitä samaa virtaa, että rahaa ei ole riittävästi. Kyllä rahaa on. Ninas tässä sanoi, ja jotkut muutkin sanoivat, että meidän täytyy katsoa, mitä me haluamme tällä rahalla tehdä ja minkä laatuista toimintaa, koska toimintamme laatu määrittää tulevaisuutta. Yksi, tai en oikeastaan halunnut Ferreiralle vastata. Te puhuitte rahoituksen mahdollisesta vähentämisestä. Ei sellaista ole tulossa. MFFn rahat ovat, niitä täytyy pitää ikään kuin lisärahana komission ehdottaman lisäksi. Puhumme 55 miljardista Euroopasta. 33 miljardia oikeudenmukaisen siirtymärahastoon ja 10 miljoonaa voidaan käyttää vuonna 2020 sen perusteella, kuinka paljon alueella työttömyys on lisääntynyt ja tulot ovat vähentyneet. vähentyneet. Eli puhutaan sadasta miljardista eurosta kaiken kaikkiaan. Ja tärkeää on se, että meillä täytyy olla selkeä, sel, selkeät pasmat siitä, mitä me haluamme tehdä. Me haluamme löytää oikean keinon toteuttaa tätä rahoitusta käytännössä. Ottaa ne mahdollisuudet, joita meillä on. Jotkut ovat sanoneet, että komissio on ollut hyvin rohkea, kun se on tehnyt tämän ehdotuksen. No se johtuu siitä, että te vaaditte toimintaa ja tietyt hallituksetkin ovat patistaneet toimimaan, joten olisi hyvä, jos hyväksyminen saataisiin aikaan mahdollisimman pian, niin että päästään eteenpäin, jotta raha on saatavilla. Sitähän te olette pyytäneet niin, että rahaa virtaa jatkuvasti, eikä niin, että siihen tulee pysähdyksiä. Niin, että voimme saada modernia elvyttämistä, digitaalista, vihreää elvyttämistä, sellaista, jota kansalaisetkin haluavat. Tällainen suunnitelma meillä nyt on tässä pöydällämme ja tehkäämme yhdessä toimieliminä työtä, jotta voimme tehdä sen, mitä kansalaiset meiltä odottavat näinä vaikeina aikoina. Kiitoksia kovasti tehdään yhteistyötä ja totta kai me aina kuuntelemme niitä alueita, jotka ovat pahimmissa vaikeuksissa, olemme sen todistaneetkin, joten tehkäämme työtä yhdessä ja auttakaamme kansalaisia, missä he ovatkin, koska heidän kaikkien täytyy olla osana meidän yhteistä tulevaisuuttamme. Kiitos puhemies. Kiitoksia kovasti, komissaari, teidän puheenvuorostanne ja tekemästänne työstä. Ja harvoin tulee komissaari tänne paikalle ja sanoo, että rahaa on. Me odotamme todellakin nyt neuvoston päätöksiä mutta täytyy myös muistaa, että myös parlamentilla on viimeinen sana, ja meidän kantamme on ollut kyllä selvä. Me haluamme puolustaa kohesiopolitiikkaa. Kiitoksia kovasti kaikille siitä, että osallistuitte tähän keskusteluun. Nyt haluaisin lopettaa tämän istunnon. Istunto on nyt lopetettu. Seuraava istunto alkaa puoli kahdelta. Kiitos.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

1, 2, 3, 4.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 lopullisen äänestyksen tulokset. Guzmanin mietintö työllisyyspolitiikkaan liittyen hyväksytty. Edustaja Holmajerin mietintö lisä luonnos viiteen liittyen hyväksytty. Holmajer jausto varan käyttöönotto hyväksytty. Envi-valiokunnan päätöslauselma kromioksidi hylätty. ENVI-valiokunnan aktiivisia aineita liittyvä käsittelevä päätöslauselma hyväksytty, Magamon energia, varastointi hyväksytty, ITRE, infrastruktuuri, mietintö hyväksytty. Seuraavaksi siirrymme 26 kautta 1 628 COVID-19-kriisin vaikutukset, tarkistus 4. Ensimmäinen osa hyväksytty, tarkistus 3 hylätty, tarkistus 1 hylätty, 2 hylätty, 4 toinen osa hyväksytty siirrymme nyt äh, kliinisten tutkimusten suorittamista koskevaan tekstiin. Tarkistus 1 hylätty, tarkistus 2 hylätty, tarkistus 3 hylätty, tarkistus 4 hyl- anteeksi 5 hylätty, 6 hylätty, 4 hylätty. Nämä olivat äänestysten tulokset. Istunto keskeytetään kello 14.15 asti. Kiitoksia. Maintenant, Hyvää päivää. Hyvät kollegat. Myöskin hyvää päivää teille täällä salissa ja niille, jotka ovat toimistoissaan tai muualla. Kun kuvarutyön edessä istunto avataan jälleen, tulemme toiseen äänestyskierrokseen. Asiakirjatoista tänään äänestetään on mainittu esityslistassa. Tämä kestää kello 14.15.15.30 ja sama menettely kuin tänään aamupäivälläkin. Ja julistan toisen äänestysjakson avattuksi. Äänestetään voi kello 15.30 asti. Tulokset ilmoitetaan kello 18. Muita ilmoitusasioita minulla ei ole. Kiitän ja keskeytän istunnon. So.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 mikä

kita So. Istunto on jälleen avattu. Ja nyt ilmoitan teille toisen äänestyskierroksen tulokset tältä päivältä. Mietintö, kollega Tardino tekemä mietintö, Kysymys on Euroopan paljon tuossa Euroopan unionin uudessa vielä parannettava Euroopan unionin lainsäädäntöyhteisössä on Japan merkitys ja terrorismitonnoista vasta Uusilainen toimivaltaisten viranomaisten välistä henkilötojen sopimuksen tekemistä on hyväksytty. Ympäristö valiokunnan kestävä edistysohjelman strategian päätösohjelma on hyväksytty. Kiireellisyys, joka artikla 130 mukaisesti liittyy COVID-19-kriisistä selviytymiseen. Tämä on myös hyväksytty. Ensimmäinen käsittely parlamentissa on tätä myöden päättynyt. Sen lisäksi kiireinen menettely artiklan 163 mukaisesti työllistyksessä koski kliinisten kokeiden tekemistä GMOilla, siis muutakin seuraamisen tai koostuvia tai niissä sisältäviä aineistoja, jotka liittyvät koronaviruksen hoitoon tai ehkäisyyn tällaisten lääkkeiden toimittamiseen. Tämäkin on hyväksytty. Ensimmäinen käsittely on parlamentissa näin on päättynyt. Sitten meillä on päätösmaisitys viideltä ryhmältä koskee unionin politiikkaa rahapuolipesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi. Päätösoma on hyväksytty. Samoin myöskin päätösosama, joka myös viideltä ryhmältä koskee EU-strategiaa kansanterveysstrategiasta COVID-19-pandemian jälkeen. Sekin on hyväksytty. Voin sitten ilmoittaa lains, allekirjoituksen lainsäädännöstä, joka on hyväksytty lainsäädännön mukaisesti 11. kesäkuuta yhdessä neuvoston puheenjohtajan artiklan 97 mukaan parlamentin työjärjestyksessä allekirjoitunut kaksi säädöstä, jotka on hyväksytty tavallisen lainsäädäntömenettelyn mukaisesti. ensinnäkin puhemies yhdessä neuvoston puhemiehen kanssa 15. heinäkuuta allekirjoittaa viisi säädöstä, jotka myös on hyväksytty tällä istuntojaksolla normaalin lainsäädäntömenettelyn puitteissa. Nämä säädökset, niin nimet tullaan julkaisemaan pöytäkirjassa. Istunnon pöytäkirjat 8.9.10. heinäkuuta ensi annetaan seuraavan istuntokauden alussa parlamentin hyväksyttäväksi, jos ei ole huomautettavaa nuo päätöslauselmat, jotka on hyväksytty, välitän henkilöille, jotka mainitaan ja elimille, jotka mainitaan näissä. Ja näin keskeytetään parlamentin istuntojakso. Haluan kiittää kaikkia eri tahoja ja ennen kaikkea niitä, jotka ovat täällä tekemässä työtä. Toivotan teille kaikkea hyvää iltaa, mukavaa viikonloppua. Toivon, että viikonlopun jälkeenkin olette edelleen terveitä. Kiitos.